Good afternoon. Eh. Oikein hyvää iltapäivää. Tervetuloa. Mukava nähdä teitä joulutauon jälkeen. Niille, joille en vielä ole saanut tilaisuutta toivottaa mitä parhainta vuotta 2018, toivotan sitä nyt. Ja toivon, että tästä tulee hedelmällinen menestyksekäs vuosi myös tälle valiokunnallemme. Mennään suoraan asiaan, aloitetaan kokous. Meillä on joitain muutoksia tähän esityslistaluonnokseemme. Joidenkin kohtien järjestystä on muutettu esittelijöiden pyynnöstä. Konkreettisesti esityslistan kohta 9 tietoja, menettelyjä ja neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluja tarjoajan yhteisön digitaalisen palveluväylän perustaminen äh, käsitellään huomenna aamupäivällä. Ja sitten äh, sähköisen eurooppalaisen palvelukortin puitteissa käytävä yhteiskeskustelu käydään huomenna iltapäivällä ja yhteiskeskustelu komission tuotelainsäädäntöpaketista käydään tänään iltapäivällä. Ja sitten vielä kohta 17. Junamatkustajien oikeudet on siirretty seuraavan kokouksemme eli helmikuun kokoukseen. Jos teillä ei ole huomioita esityslistaan näiden esitettyjen lisäksi, niin esityslista voidaan hyväksyä. Jokunen ilmoitusasia. Tärkeä asia. Mehän ensimmäinen tammikuuta juhlistimme yhtenäismarkkinoiden 25. vuosipäivää ja kaikille täällä. Saisinko pyytää teitä nyt myös komission virkamiehiä kuuntelemaan, mitä minulla on sanottavana, niin niin, sisämarkkinat ovat tuoneet valtavaa hyötyä kansalaisille ja myös yrityksille. Ei varmaankaan tarvitse ihmisiä vakuuttaa tässä valiokunnassa sisämarkkinoiden hyödyistä. Meidän valiokuntamme perustettiin 2004 ajamaan sisämarkkinoiden syventämistä ja on toiminut ihan etulinjassa, kun monia sisämarkkinoiden edistysaskeleita on otettu ehdotettu muun muassa yhtenäisiä kirjoituksia kaksi ja sitten oma-aloitteinen mietintö 2012 digitaalisten sisämarkkinoiden äh, täydentämisestä. Eli meidän valiokuntamme on erittäin sitoutunut siihen, että sisämarkkinoiden hyödyt tulevat kaikkien kansalaisten ja yritysten äh, iloksi ja hyödyksi. Toinen äh, ilmoitusasia, niin kuin aina, tämä kokous lähetetään suoraan lähetyksenä internetissä. Ja sitten meillä on tällainen uusi ähm, lehdykkä, IMKO-valiokunnan uutislehdykkä. Ja haluaisin muuten äh, käyttää tilaisuutta hyväkseni toivottaakseni uuden sihteeristön jäsenen tervetulleeksi Nelson Ferreira da Silva. Tervetuloa sihteeristön Äh, tehän tulette komissiosta tänne Euroopan parlamenttiin. Tervetuloa. Sitten pyytäisin teitä hyväksymään marras- ja joulukuisten kokoustemme pöytäkirjat. Vastalauseita en näe, joten näin pöytäkirjat voidaan katsoa hyväksytyiksi. Eli nyt voimme kuulla kertomukset meneillään olevista toimielinten välisistä neuvotteluista, ensin päivitystä rajat ylittävistä pakettipalveluista. Niin kuin kaikki tiedätte, TRAN-valiokunta on vastuuvaliokunta ja me säännön 54 perusteella osallistumme tähän työhön. Eh, Kristel Schaldemose edustaa tänään valmistelijamme Borsania. Olkaa hyvä. Mrs. Borsan wants to... Kiitos. Ja Rova Bozan pyytää anteeksi, ettei päässyt tänne. Hän missasi jatkolentonsa ja kaikki tietävät, miltä se tuntuu. Hän haluaa kiittää Rova Andersonia erinomaisesta kolmikantaneuvottelujen vetämisestä. Menettely on ollut monimutkainen ja on ollut hetkiä, jolla vaikutti sille, että asetusta ei saada aikaan ollenkaan. Rova Bozan on tyytyväinen kolmikantaneuvottelujen tulokseen. Eri kohdat olivat, erityiskohdat olivat artiklat 5 ja 6a. 5a suhteen, joka on elintärkeä parlamentille, parlamenttissa perusidean säilytetty ja 6a suhteen. Me halusimme, että säilytykset, säännökset, jotka koskevat kuluttajien informointia, jäävät sinne, vaikka neuvosto kovasti sitä vastusti. Joten kaiken kaikkiaan Arve Bosan on sitä mieltä, että Imka voi olla lopputekstin oikein tyytyväinen ja hän haluaa kiittää Lucia, Mariana ja Johnia SD-ryhmän varjoesittelijöiden avustaja ja kaikkia muita. Kiitokset, että Lucy halusit myös lisätä jotain. Kiitos tästä mukavasta katsauksesta. Voin yhtyä kaikkeen sanottuun. Neuvotteluthan olivat hyvin vaikeat. Neuvosto ja itse komission jäsenkin aikamoisena yllätyksenä oli vastentahtoinen pitämään kiinni kuluttajansuoja ulottuvuudesta tässä hankkeessa. Eli oli tärkeää, että IMKON kollegat tukivat minua ja sitten voitiin todeta, että tämä on tärkeä aihe. Hieman yksityiskohtia vielä artikla 5. Kyse ei ollut pelkästään kuluttajansuojasta, vaan myös siitä, että me sisällytimme tähän maininnan myös yrityskäyttöön silloin, kun tarifia määritellään. Tämä on hyvin tärkeää. Sitten meillä on uusi artikla 6a, jonka Kristel jo mainitsi. Haluaisin todella kiittää kaikkia avustajatuesta tässä aiheessa. Tämä oli aika lailla kiistan alainen, ei niinkään IMKossa, vaan pikemminkin TRANissa. Tulos on hyvä ja tämä osoittaa, minkälaisia etuja saadaan siitä, että työstämme aihetta useiden valiokuntien työllä. Ja kaikki voivat olla lopputulokseen tyytyväisiä. Kiitokset Lucy. Haluaako joku muu vielä käyttää puheenvuoron? Jos ei, niin voimme siirtyä eteenpäin, nimittäin seuraavan kolmikantaneuvottelun tilanteeseen kyseessä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien tyyppihyväksyntä. Dan Dalton. Kiitos. Keskustelut eivät tästä jatku. Meillä on sapu josta toivottavasti äänestetään huomenna ja kiittäisin ensiksi kaikkia, jotka ovat tässä mukana. Viron puheenjohtajuutta, neuvostoa ja Imaronia Miuria ja kaikkia varjoesittelijöitä kiittäisin. Kaikkien piti liikahtaa merkittävästi kannoistaan. Tämä oli sana vanhassa merkityksessä. Uskon, että voimme olla tyytyväisiä työhömme komissio liikahti runsaasti lähtökuopistaan. Nyt voimme röydekkäästi sanoa, että meillä on järjestelmä, joka estää Dieselgate-kriisin tulevaisuudessa. Siitä meidän pitäisi olla ylpeitä. Toivottavasti huomenna pystymme vahvistamaan sopimuksen ja sen jälkeen hyväksymme sen täysistunnossa parin kuukauden kuluttua. Kiitos Ivanelle ja kaikille, jotka ovat antaneet tähän panoksensa. Kiitokset tämän kaikesta eh, työstäsi, erinomaista työtä. Ja sitten on myös käyttää puheenvuoron. First of all, I'd like... Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää Dan Tolsonia. Hän teki äärimmäisen hyvää työtä esittelijänä. Me kaikki toimimme yhdessä ja esittelijä sai viimeistellyksi Euroopan parlamentin kannan ja neuvotteli myös neuvoston kanssa kannastamme. Saimme tähän suuren muutoksen aikaiseksi, sen minkä halusimmekin alusta saakka saavuttaa. Ennen kaikkea kun kyse on instituutioiden riippumattomasta toiminnasta. Jäsenvaltiota tämä lähestymistapa ei niinkään miellyttänyt, mutta Tämä on suuri muutos. Eurooppalaiset toimielimet voivat toimia riippumattomasti. Jos jotakin tapahtuu Euroopan markkinoilla, on jotakin epäilyttävää esimerkiksi, niin komissio voi sitten toimia käytänteiden mukaisesti, jotka määritellään tässä hankkeessa. U- säännöt ovat yhteiset sitten yhteisillä markkinoilla. Kiitos kaikille, jotka osallistuivat tähän työhön. Kiitokset, Kristel. On behalf of this. Kiitos. SD-ryhmän puolestakin kiittäisin myös Dania erinomaista työstä. En ole tietysti täysin tyytyväinen. Parasta tulosta emme saaneet, mutta ilman Euroopan parlamenttia järjestelmä ei olisi muuttunut mitenkään. Neuvosto ei ollut halukas mihinkään kun uusi asetus on astunut voimaan, vaan pitää huolen siitä, että kuluttajat ovat paremmassa asemassa, ympäristö paranee. Ja yritysten pelikenttä on tasainen. Ja kaiken kaikkiaan Euroopan parlamentti sai tuloksia aikaan. Kiittäisin Dania ja kaikkia. Huomenna se pitäisi hyväksyä iloisella mielellä. Kiitokset. Rosa, halusitko myös lisätä jotakin? Kyllä, kiitoksia. Ehkäpä muistatte, että olemme tätä aihetta käsitelleet jo pitkään ja varmaan useimmat teistä muistatte, kuinka erilaisia kantoja poliittisten ryhmien piirissä oli alun alkaen, joten haluan todella minäkin onnitella ystäviämme tästä kompromissista, erityisesti Dan Daltonia, mutta myös varjoesittelijöitä Kristel, äh, Stefan, äh, te olette tehneet aktiivisesti työtä, erinomaista työtä. Yhteistyö on ollut hienoa ja lopputulos on toimiva kompromissi. Ja Kristel on ihan oikeassa siinä, että parlamentti todella nyt äh, jätti hyvin voimakkaan jäljen tähän äh, tekstin lopulliseen versioon. Tietenkin se täytyy vielä hyväksyä. Ja äh, kolmea seikkaa tulisi mielestäni korostaa, nimittäin niitä pääsaavutuksia. Ensinnäkin tällainen diagnostinen yhteys, mahdollisuus äh, jatkuvaan äh, yhteistyöhön ja todella kaikki ne tiedot, jotka tulee toimittaa äh, huoltotöitä varten näihin diagnostisiin keskuksiin, joiden on oltava hyvin valmistautuneet hoitamaan kaikki nämä tekniset menettelyt, eli oikeat standardit todella tarvitaan. Kaikki tekniset tiedot, jotka liittyvät huoltotöihin, ovat saatavilla sähköisesti ja niitä voidaan käsitellä sitten myös myöhemmin. Ja tämähän on aivan erinomaista, koska näin miljoonat ajoneuvonomistajat voivat käyttää näitä Äh, tietoja hyödykseen ja todella tällaiset äh, diagnostiset keskukset tulevat hyödyttämään hyvin laajalti äh, markkinoitamme ylipäätään autoteollisuuden palvelusektoria, joten todella lämpimät onnittelut kaikille, jotka olivat mukana tässä työssä. Kiitos. Kiitos oikein paljon Rosa tosiaan huomenna toimitamme äänestyksen lopputuloksesta. Sitten vielä seuraava. Nimittäin äh, digitaalinen äh, palveluväylä. Äh, Ahaa, Evelin Gebhard on matkalla, ehkä pääedustaja. Vos voi aloittaa ja kertoa tästä nyt aivan ensin Kiitoksia. Kyllä tämä digitaalinen sisältö öö, tähän mennessä viime vuonna meillä oli kaksi kokousta vielä Viron puheenjohtajakaudella 5. ja 12. joulukuuta. Ja puhuimme tosiaan sisällöllisesti näistä konformiteettikriteereistä ja ylipäätään digitaalisen sisällön tilanteesta artiklat 6, 6a, 15 ja sitten toisessa keskustelussa 9, 10 ja 12 artiklat, joissa kyse on vastuu, vastuusta sekä todistustaakasta sekä sitten oikeudellisten oikeussuojakeinojen keinojen hierarkiasta. 30. tammikuuta ja 6. Maaliskuuta ovat seuraavat äh, kolmikantaneuvottelut. Tammikuun lopussa puhutaan artiklasta 15 ja myös 13 ja 16 vielä pyritään hieman valmiiksi. Kaiken kaikkiaan voin sanoa, että tässä edistystä on ihan hyvin aikaan saatu. Emme me vielä perillä ole suinkaan, mutta kaiken kaikkiaan edistystä on saatu aikaan aiheissa, jotka poliittisella tasolla ovat esillä olleet esimerkiksi tiedot maksuvälineenä tai ohjelmisto, kysymykset tai takuajat, myös pitkäaikaiset sopimukset, joista täytyy vielä käydä lopulliset keskustelut. Mutta tähän mennessä voidaan kyllä todeta, että edistys on ollut oikein hyvää. Nyt tässä tarvitaan aikaa vielä hiukan tiettyjen hankalampien kysymyksien, jotka liittyvät juuri tietoihin ja sopimuskysymyksiin, niin niiden hiomiseen menee vielä aikaa. Mutta sanoisin, että voimme olla ihan tyytyväisiä tähän äh, asti saavutettuun, tähän mennessä saavutettuun. Kiitos. Kiitoksia, edustaja Voss. Evelyn Gebhardt on äh, sekuntien päässä. Täältähän on tulossa hetkenä minä hyvänsä. Haluaisiko joku varjoesittelijöistä tällä välin sanoa jotakin asiasta? Jos ei, niin... Yeah, so we maybe wait for one minute. <laughs> Odotellaanpa minuutti, edustaja Gebhardia. Maybe is there something from the sec- Olisiko sihteeristöltä jotakin uutisia? Okay, okay. Siis- siis- <laughs> You can do, Andreas, if you want to sing. no, mutta laulappa, lurittele sinä vaikka Andreas tällä väliin. Okay, we, we can't... Uh, Emme me voi nyt tässä odotella, joten ehdotan, että edustaja Gebhard, mm, sen jälkeen kun ollaan keskusteltu tästä komission tuotelainsäädäntöpaketista, niin palaa vaikka tähän asiaan sitten. Eli Kyseessä todella yhteinen, yhteiskeskustelu tuotelainsäädäntöpaketista. Niin kuin tiedätte, 19.12.2017 komissio julkaisi tiedonannon, jonka otsikko oli ää, tavaramarkkinoiden säädöspaketti. Ja tämä on todella ehdotus, joka koskee muun muassa sääntöjä ja menettelyjä niiden vahvistamista tuotteita koskevan yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamisen täytäntöönpanovalvonnan ja direktiivien muuttamisesta. Tosiaan, ja myös vastavuoroinen tunnustaminen. No, tämä mietintö, mitä tulee kaupan pidettävien tuotteiden vastavuoroisen tunnustamiseen, on mennyt EPPlle ja sitten SD huolehtii asetusten direktiivien muuttamisesta noudattaminen ja täytäntöönpanon valvonta. Ja tässä kokouksessa äh, sisämarkkinaa pääosaston johtaja Joakim Nunes del Almeida on kutsuttu esittelemään meille tämä paketti, joten annan heti puheenvuoron äh, herra äh, Almeidalle. Olkaapa hyvä. Madam Chair. Kiitos rouva puheenjohtaja. On ilo olla täällä tänään ensimmäistä esitystä varten täällä parlamentissa tämän hyödykepaketin suhteen. Sisämarkkinat ovat yksi EUn suurimmista saavutuksista. Se tarjoaa valtavia mahdollisuuksia yrityksille, enemmän valinnanvaraa ja paremmat hinnat kuluttajille, mutta ne eivät toimi niin kuin pitää. Siksi puheenjohtaja Juncker päätti antaa vauhtia sisämarkkinoille. 2015 lokakuussa hyväksytty sisämarkkinastrategia painotti sitä, että on tärkeää ryhtyä toimiin ää, sisämarkkinoiden hyödykepuolella, jossa sekä sillä puolella, jossa on harmonisoinnut säännöt, että sillä puolella, jossa ei ole, missä lähennetyt säännöt ovat, on niiden noudattaminen suurin ongelma. Sitten on hyödykkeitä, joille harmonisoituja sääntöjä ei ole, ja siellä isoin ongelma on yritysten pääsy markkinoille kaikissa jäsenvaltioissa, eli vastavuoroinen hyväksyntä. Sisämarkkinastrategiassa komissio teki ehdotuksia molemmilla alueilla. Tämä parlamentti piti hyvänä päätöslauselmassaan, joka koski tätä strategiaa, ja tämä oli 2016 toukokuussa. Pyysitte lisää ja parempaa Äh, keskenäistä hyväksyntää ja myöskin keinoja riidan ratkaisua silloin, kun täytäntöönpanon välttäminen ei ole riittävää äh, vastavuoroisen hyväksynnän periaatteen suhteen. Ja tämähän löytyy asetuksessa ja se hyödykepaketin tiedon annossa. Mitä markkinavalvontaa tulee hyödykkeiden puolella, herra Juncker sai marraskuussa 16 kirjeen 36 edustajalta ja neljältä poliittiselta ryhmältä, jossa pyydettiin välittömiä toimia, johon kytkeytyisi voimakas eurooppalainen kunnianhimo. Ja tämä toteutuu tässä noudattamis- ja täntöönpano paketissa. Me teemme ehdotuksen myös siksi, että Euroopan teollisuus vahvistuisi hyödykkeellisissä mark- markkinoita pidetään joskus loppuun vietynä, mutta ne eivät ole täydelliset eikä niitä ole loppuun viety. Meillä on hyviä sääntöjä, mutta niitä täytyy panna täytäntöön, muuten markkinat pirstoutuvat. Sitten muutamia mielestäni aika kiinnostavia lukuja. Mahdolliset hyödyt Hyödykkeet ei-harmonisoidulla puolella selkkiävät kahdesta luvusta – sellaiset tuotteet, joissa vaatimukset ovat harmonisoituneen tasolla. EU-sisäinen vienti on 50 prosenttia kotoisesta kulutuksesta, ei harmonisoidulla puolella vain 35 prosenttia. Ja siinä vastavuoroisella hyväksynnällä on tehtävänsä. Tämä kiinnostava luvun lisäksi tutkimus ei-Euroopan kustannuksista kertoo, että EUn sisäinen kauppa on sisällä miljardilla eurolla, jos kaupan esteitä poistettaisiin. Tutkimuksessa on laajempi käsite kaupan esteistä kuin tässä, mutta se antaa kuitenkin hyvän arvion mahdollisista taloudellisista hyödyistä, jotka syntyisivät, jos hyödykkeiden sisämarkkinoita parannettaisiin. Mitä EUn turvallisuusmääräysten noudattamattomuuteen tulee, turha puhua haitasta luvuissa, koska turvallisuuden suhteen ei pidä antaa periksi, ei myöskään ympäristötavoitteiden suhteen, jota on jo asetettu. Silti meillä on muutama prosenttiluku, jotka kertovat, miten valtava tämä sääntöjen noudattamattomuusongelma on. Tämä perustuu tuotteiden tarkistusten määrälle. Lelujen tapauksessa 30 prosenttia tarkistuksista osoitti, että lelut eivät noudata määräyksiä. Lukuna on siis 47 prosenttia rakennustarvikkeiden suhteen, 34 prosentin suhteen matalajännitteisten elektronisten laitteiden suhteen ja 5 prosenttiin elektronisten radiolaitteiden suhteen. Eli 35 prosenttia sääntöjen noudattamattomuutta tarkistusten yhteydessä. Eli onko meillä mitenkään pikkuinen ei-harmonisaatioiden tuotteiden liikkumisen parantamiseksi tämme vapaaehtoista vastavuoroisen hyväksynnän ilmoitusta, jolla pyritään joustavoimaan tiedonkulkua viranomaisten ja toteen kanssa, kun arvioidaan markkinoiden tuotetta jo lainmukaisesti jossakin maassa. Oikeusvarmuus sekä viranomaisissa että yrityksissä kasvaa. Ja viipymät ja hallinnolliset taakat jäävät syntymättä. Ehdotuksessa puututaan myöskin tehokkaiden oikeusoikeuden puutteeseen, että yrityksestä puuttuu. Tässä on yritysystävällinen keino ratkaista ongelmia. Tämä ongelmien ratkaisu mekanismi perustuu ensimmäisessä vaiheessa solvittiin ja lopuksi komission interventio, milloin välttämätöntä, jolloin se voi arvioida ja antaa suosituksia tapauksen ratkaisemiseksi. Sitten täytäntöpanon suhteen EUn säännönmukaisuusverkosto on tärkeä, jolla pyritään vastaamaan siihen, että resursseja olisi riittävästi eikä yhteistyötä tarpeeksi. Tämä on rakenne, jolla pyritään täytäntöönpanemaan yhteisiä toimia ja koordinoimaan niitä. Kysymys ei ole tiedonvaihdosta ainoastaan, vaan myös kentällä tapahtuvasta toiminnasta. Tämä vahvistaa markkinavalvonnan yhteistyötä EU-tasolla Verkosto koostuu lautakunnasta, jossa on kaikkien jäsenvaltioiden ja komission edustajat. Sillä on teema- ja sektoriryhmiä. Sitä kautta yhteistyötä tehdään. Sillä on 60 komission työntekijää tukenaan. Olennaista, että EU on henkilö, joka on vastuussa säännönmukaisuudesta. Yksi viranomaisten ongelma on EUn ulkopuoliset yritykset, jotka eivät aina ole yhteistyöhaluisia. Kun maahantuoja on olemassa, sen puoleen voidaan kääntyä, mutta kun kauppa tapahtuu verkossa ja tuotetoiminta välittömästi kuluttajalle tällaista mahdollisuutta ei ole, minkä vuoksi? Ehdotuksessa vaaditaan sitä, että kaikilla yrityksillä täytyy olla edustaja EU-ssa ja y- yhteysviranomaisena markkinavalvontaviranomaisiin. Tämä on hyödykepaketin pääpiirre. Ja nyt saatte vähän lisätietoa näistä kahdesta ehdotuksesta muutamassa lisädiassa. So we start with a proposal on mutual recognition. Vastavuoroinen hyväksyntä. Vastavuoroisen hyväksynnän vaikutusarviointi osoittaa, että tiedon puute on suuri. Monet yritykset ja kansalliset viranomaiset eivät tiedä vastavuoroisen hyväksynnän olemassaolosta. Toinen ongelma on, että milloin yritykset eivät pääse markkinoille, me voivat haastaa päätöksen ainoastaan tuomioistuimessa, mikä on kallista ja kestää kauan. Ja kansalliset viranomaiset eivät luota toistensa valvontaa. Ne eivät kovinkaan helposti sovellu toisen maan lainsäädäntöä. Ne tuppaavat soveltamaan kansasta lainsäädäntöä vastavuoroisen hyväksynnän vuoksi. Se sijasta tämä sosiologinen fakta on ollut olemassa pari kolme vuotta ja nyt sitä olisi aika muuttaa. Todella kannattaa keskittyä tähän lukuun. Jos vertailee kansallista kuluttamista rajat ylittävään kauppaan, niin harmonisoidulle tuotteille 100 kotimassa tapahtuvaa kauppaa kohti 50 menee ulkomaille tai yksikössä laskettuna. Mutta ei harmonisuuden tapauksessa suhde on 100 suhde 35. Joka tämä osoittaa, että harmonisointi toimii ja vasta- ja vastavuoroinen hyväksyntä ei toimi, tai sitten että se toimii paljon vähemmän. Ehkäpä tässä on faktaa pohjalla, mitä monimutkaisemmat hyödykemarkkinat ovat kyseessä, sitten todennäköisesti menevät harmonisoidut. On arvioitu, että kaupan esteiden poistaminen parlamentin tutkimuksessa on todettu, että EUn sisäinen kauppa voisi kasvaa sadalla miljardilla, eli kasvaa ja työpaikka voisi syntyä lisää, jos vastavuoroinen hyväksyntä toimisi paremmin. Tärkeä fakta muistaa myös, että harmonisointi kattaa 80 prosenttia tuotamarkkinoista, hyödykemarkkinoista. ei harmonisointi puoli 20 prosenttia. Mutta jos 20 prosenttia taloudesta ei toimi hyvin, niin siinä on ongelma. Tämän ehdotuksen faktapohja. Ja nyt sisällöstä enemmän. E- ensimmäinen tekijä, jota haluaisimme painottaa, on hyväksyntä. Tämä on tämä vastavuoroisen hyväksynnän ilmoitus, jossa yritys vapaaehtoisesti standardisoidun kaavan mukaisesti ilmoittaisi, että sen tuote on markkinoilla lainmukaisesti siinä jäsenmaassa se toimii. Ja tämä loisin dialogia valmistajan ja kansallisten viranomaisten kesken. Ja ehdotamme myös säätön, että kansalliset viranomaiset eivät voi pyytää kuin näyttöä, joka tukee ilmoituksessa annettuja tietoja. Ongelmien ratkaisujen suhteen ja pit, kaikkien oikeusjuttujen välttämiseksi. Ehdotamme Solvetille tehtävää kahden erimielisen hallinnon yhteiseksi foorumiksi. Niillä olisi kaksi kukata aikaa löytää sopu. Jos näin ei käy, komissio antaisi lausuntonsa siitä, missä määrin tuotteen markkinoille pääseminen olisi sääntöjen vastaista. Komission pitäisi antaa lausuntoa kansallisten viranomaisten tarkastella sitä. Komission arvioin perusteella, sen arvovallan perusteella odottaisimme, että löydettäisiin sopu vastavuoroisen hyväksymisen suhteen. Me lisäisimme myöskin tuoteyhteispisteiden roolia. Me odotamme, että vastavuoroinen tunnustaminen – toimisi paremmin. Jos on ongelmia tunnustamisessa tai kansallisessa hallinnassa, ja täytyy puuttua, niin mielestämme tuote yhteispisteiden pitäisi olla pääkommunikaatiokeskus kaikkien tuotteiden suhteen sekä harmonisoitujen että ei-harmonisoitujen ennen toivotaan ei-harmonisoitujen tuotteiden sote Nyt näytetään tietoamassa harmonisoidusta hyödykkeistä. Pyrimme myöskin harmonisoimaan näitä kontaktipisteiden toimintaa, että ne olisivat sisämarkkinoiden suurlähettiläitä kansallisella tasolla. Niillä on se väline, joka helpottaisi tiedonvaihtoa ja ilmoitusten vaihtoa koskien hallinnollisia päätöksiä, joissa evätään markkinoille pääsy. Ja tällä pyritään lisäämään vastavuoroisen hyväksynnän seurattavuutta. Nykyinen järjestelmä – tämä aika huonosti vastavuoroisen hyväksynnän hylkäämisestä tulee huonosti kansalliselta tasolta tietoa. Ja meillä olisi tämä yksi digitaalinen portaikko portaali tässä. Sitten tarvitaan muuta kuin lainsäädännöllistä toimintaa myöskin, että tämä toimisi paremmin. Puhutaan 20 prosenttista hyödykekaupasta – koulutusta ongelma-alueelle, alueelle, jos jäsenvaltiot itse olisivat kiinnostuneita vastavuoroisesta tunnustamisesta, viranomaisten vaihtaminen, yhteiset säätökirjat tai selkeä kunnianhimoinen sekä kans- kansalliseen sääntöihin mukaan lukien samarkkinoiden seurattavuusdirektiivin suhteen. Ja nyt markkinavalvonta. Meillä ei ole lukuja siitä, kuinka paljon markkinoilla on tuotteita, on, jotka eivät noudata sääntöjä. Tällaista lukua emme kyenneet löytämään, mutta sen pystymme toteamaan, että kun tarkastuksia tehdään, luvut ovat aika korkeita löytyy 20-60 prosentin tuotteita, jotka eivät vaatimuksia täytä. Ja myös dataa, että suurin osa näistä sääntöjen noudattamattomuuksista ovat vakavia. Ei nyt puhuta mistään arkipäivisistä pilkkuja pisteiden puuttumisesta, vaan vakavasta uhasta terveydelle, turvallisuudelle ja ympäristölle. ongelma sillä, miksi markkinavalvonta ei nyt toimi hyvin Euroopassa mielestämme. Ja tämä on myös selkeästi vaikutusarviossa. Ensinnäkin on iso resurssiongelma markkinavalvontaviranomaisissa. Heiltä puuttuu henkilökuntaa eikä kapasiteettia tarttua ongelmiin. Niihin on usein kohdistunut henkilöstöleikkauksia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Yritysten suuntaan on myöskin kuilu tiedonsaannissa. Yritykset eivät aina tiedä, mitkä säännöt niitä koskevat. Nykyinen täytäntöpanojärjestelmä ei sitä pidä tarpeeksi purevana tai se on liian pirstoutunutta, se oli uskottava. Ja kaikki valvontaviranomaiset tarkastelivat omaa maatantaa aluetta, kukaan ei ajatellut eurooppalaisesti. Ja lopuksi meillä on ongelma, että verkkomyynti kasvaa. Eli suuri osa kaupasta tapahtuu pienissä määrissä, jotka määrässä, jotka eivät oikeuta valvontaa sinällään, mutta jos pienet määrät lasketaan yhteen, päästään lukuihin, jotka eivät ole pieniä. voidaan puhua valtavasta kasvusta. Ja tässä pyrimme vahvistamaan viittassa talvassa olevaa kansallista markkinavalvontaviranomaista, niin että olisi Euroopan tasan säännönmukaisuutta valvova verkosto. Me ehdottaisimme, että tämä verkosto laat kerää tiedustelutietoa EUn tasolla, niin olisi yhteisiä toimia eri viranomaisten kanssa, välittäisivät informaatiota sinne, missä sitä tarvitaan. Meillä olisi yhteistä koulutusta ja testausta. Vältettäisiin se, että valvonta toimia tehtäisiin päällekkäin 27 jäsenmaassa. Ehdottaisimme, että olisi myöskin äh, henkilö, joka on vastuussa informaatiosta. Tähän pyrittä, tässä vertaisin siihen, että kolmasen maiden yrityksellä on se sama asema kuin eurooppalaisilla, eurooppalaiset yritykset, niihin kohdistuu eurooppalaista markkinoita valvonta, valvontaviranomaiset saattavat nollata niitä tai valvonta kohdistuu niihin, mutta Kiinassa tai Yhdysvallassa EU-viranomaiset ovat paljon voi tehdä erityisesti, jos kauppa käydään online ja ei ole maahantuojaa. Joten ehdottomasti kaikilla pitäisi olla henkilö EU-ssa, joka on vastuussa tuotteiden säännönmukaisuutta koskevasta informaatiosta. Meillä on myös toimenpiteitä, jotka auttavat yrityksiä noudattamaan sääntöjä. Pyrimme siihen, että toimisimme ennaltaehkäisevästi, emmekä ainoastaan käyttäisi keppiä. Ja myöskin valvonnan noudattamisen suhteen työkalujen pitäisi olla ajanmukaisia. Läheisyysperiaatteen pohjalta jäsenvaltioiden pitäisi järjestää kotoinen markkinavalvonta parhaalla tavalla. On vaikea sanoa, toimiko maa, jossa on paljon viranomaisia, paremmin tai huonommin kuin maa, jossa vain muutama – mutta meistä kuka, jokaisen jäsenvaltiossa pitäisi olla yksi yhteispiste markkinavalvontaa kysymyksiin. Ja meillä on myös tärkeitä muutoksia. Ja pyrimme parantamaan yhteistyötä tullin ja markkinavalvonnan suhteen. We have left uh, the product... Tuote turvallisuus- ja markkinavalvontapaketti on nyt esitetty käsiteltäväksi lainsäädäntöimesta. Te kaikki tiedätte, että neuvosto on tästä ehdotuksesta kovasti eri mieltä. Me olemme päättäneet kuitenkin olla vetämättä ehdotusta pois. Tällä ei korvata vuoden 2013 ehdotuksia. Jos markkinavalvonta keskustelut vuodelta 2013 jatkuvat, niin sitten voidaan ottaa huomioon tuotte yksityiskohtainen ehdotus, tai ne ehdotukset, jotka on tehty vuoden 2013 jälkeen, jos sitten päästäisiin konsensukseen. Juncker ja Bienkowska kovasti haluaisivat tämän tuotemarkkinapaketin eteenpäin vielä tämän parlamentin toimikaudella. Me kaikki varmasti pyrimme siihen, että saisimme paketin eteenpäin. Sivanek, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissiolle tästä e- esittelystä. Ensin sanoisin, että me pidämme hyvin tervetulleena molempia ehdotuksia. Ne ovat 600 miljardia euroa saataisiin säästöjä tai voittoa, jos kaikilta osa-alueilta sisämarkkinoita syvennet. Arvostan kovasti sitä, että tavoitteena on käyttää olemassa olevaa infrastruktuuria. Ei lisättäisi siis minkäänlaista. Arvostan kovasti sitä, että tavoitteena on käyttää olemassa olevaa infrastruktuuria. Ei lisättäisi siis minkäänlaista kustannustaakkaa, käytettäisiin olemassa olevia virastoja, toimijoita. Ensinnäkin käytettäisiin Solvit-verkostoa Monikansalliset yritykset toki voivat helpostikin sopeutua markkinatilanteeseen, mutta uudet yritykset, erityisesti PK-yrittäjien suosiossa. Se on tarpeellinen, jotta eurooppalaisia markkinoita tältä osin voitaisiin kehittää edelleen. Meillä olisi yksi kysymys liittyen keskinäiseen tunnustamiseen. 55 määrää harmonisoinnin kohteena. Olettaako komissio, että tämän paketin jälkeen, kun otetaan käyttöön keskinäinen tunnustaminen, saataisiin entistä enemmän tuotteita keskinäisen tunnustamisen piiriin? Mikä olisi arvio tulevasta markkinoilla tältä osin? Nikola Danti, please. Kiitos sitten Nikola Dantti. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissiolle kun komissio esittelee meille ehdotuksia, niin me emme aina ole tyytyväisiä ehdotuksiin. Joskus olemme tyytyväisiä. On parantaa tuotteiden mm, markkinoille pääsyä ja haluamme välttää sitä, että markkinoilla on keskinäistä tunnustamista. Näiden vuosien aikana olemme kokeneet myös skandaaleita useilla aloilla – euroa, sellaiset, jotka tulevat Euroopan markkinoiden ulkopuolelta markkinoillemme. Ja ne siis johtavat siihen tilanteeseen, että kuluttajat saavat käyttöönsä sääntöjä noudattamattomia tuotteita ja yritykset eivät voi kilpailla tasa-arvoisina. Tuoteturvallisuuspaketti on sellainen, että siinä on oikeastaan tämä meidin ajatus hylätty ollut mahdollisuutta päästä, päästä tässä asiassa kompromissiin ja se on ikävää. Molemmissa ehdotuksissa on mielenkiintoinen analysointivaiheessa. Voimme pohtia sitä, mitkä ovat meidän ensimmäiset arviomme ST-ryhmässä. Pidämme nopeasti. Varmasti ST-ryhmä tältä osin voi kunnioittaa aikataulua, jotta... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitokset komissiolle. Me pidämme tätä uutta ehdotusta oikein tervetulleena. Se on huomattavasti parempi kuin aiemmat uudistuspyrkimykset ja kauan tätä on jo odotettukin. Tässä on kuitenkin muutama kysymys mielessä Mm, huomenna Euroopan unionin markkinavalvontaan tulemme hyväksymään suuren muutoksen moottoriajoneuvojen alalla. Ja kun ajatellaan esimerkiksi yhteistyön vahvistamista jäsenvaltioiden välillä ja laajaa tietopankkia, joka tulee olemaan kaikkien käytettävissä. Nämä tullaan hyväksymään ja tätä ehdotusta, jos vertaillaan tyyppihyväksyntäehdotukseen, niin komissiohan oli kovasti vastahankaan alun perin esimerkiksi näiden tietopankkien suhteen, mutta nyt näyttää kääntäneen kelkkaansa. Ehkä muutama kysymys. Kaiken kaikkiaan, niin kuin sanoin, me tuemme tarkoitusta tässä taustalla. Se on, on tärkeää sisämarkkinoille ja niiden palveluille, mutta muutama kysymys. Ensinnäkin markkinavalvontaviranomaisten toimivalta tulisi olemaan erittäin laajaa. Erilaisten tarkastusten todentaminen vaatii mm, mitä hyvänsä asiakirjoja keneltä hyvänsä, muun muassa pankkitietoja tai aikaa saada tuote, tuotteita kokeiltavaksi ilman minkäännäköistä korvausta ja myös mahdollisuudet äh, langettaa sakkoja ja rangaistuksia. Jos ajatellaan, että näitä toimivaltuuksia on todella hyvin laajalti ja nyt sitten johtuuko tämä, johtuuko tämä siitä, että kaikki mahdolliset ja mahdottomat toimivallat otetaan tässä alussa mukaan ja katsotaan sitten, mihin lainsäädäntöprosessin mittaan päädytään, vai katsooko komissio todella, että tämä on välttämätöntä? Sitten unionin näitä testaus tahoja. Tämä on hiukan eri lähestymistapa kuin mistä sovimme tyyppihyväksyntää koko kokonaisuuden suhteen. Eli voiko komissio vahvistaa, mitä tuotteita tai tuoteluokkia se ajattelee tällaisten testitahojen testattavaksi? ja olisivatko ne riippumattomia kansallisista valvontaviranomaisista vai korvaisivatko ne kansalliset äh, toimet. Eli teidän pitäisi sitten perustaa joka ikiselle testattavalle tuotteelle oma laboratorio. Se nyt ei mielestäni kyllä kuulosta kovinkaan tehokkaalta talousarvion toteuttamiselta. Ja sitten kolmas viimeinen kysymykseni puheenjohtaja liittyy siihen, että nimitetään Euroopan unionissa henkilö, joka on vastuussa sääntöjen äh, noudattamisesta. Tämä kyllä äh, mielestäni lopettaisi kaikkien pk-yritysten äh, kaupan Euroopan unioniin, joten tämä on kyllä mielestäni kaupan este, vaikkakaan ei luonteeltaan tulli. Oletatteko että kumppanimme markkinoilla tulevat turvautumaan vastaavanlaisiin toimiin sitten vastavuoroisesti. Ja kun ajatellaan sähköistä kauppaa, nettikauppoja, jotka kohdistavat mainontaa suoraan EU-markkinoille tai eivät, koska on muun muassa sellaisia nettikauppoja, joista EU-kansalaiset ehkä tilaavat tavaraa, vaikkei, mm, mm, vaikka eivät ne nyt kohdistakaan toimintaansa suoraan EU-markkinoille. Eli näistä haluaisin lisätietoja. Kiitokset ja sitten Kristel, ole hyvä. Kiitos minä tällä alalla. Minä olen ollut 11 vuotta tässä tehtävässä. Olen työstänyt markkinavalvontaa, tuoteturvallisuutta, tavaramarkkinoiden tilannetta. Pitää paikkansa, että yksi niistä aiheista, joita emme ole onnistuneet ratkaisemaan, on se, että puutummeko me tähän resurssipula-kysymykseen jäsenvaltioissa – Oletteko pohtineet sitä, miten tähän kysymykseen puututtiin tyyppihyväksyntä aiheen yhteydessä? Mehän asetimme jäsenvaltioille velvoitteen toteuttaa. Samaa toteuttaa tässäkin paketissa niin, että jäsenvaltioiden tulisi tarkastaa vaikkapa 2 prosenttia kaikista tuotteista, jotka tulevat markkinoille. En tiedä, mitä lukuja tässä voitaisiin käyttää, mutta se, että asetamme velvoitteen, teemme pakolliseksi jäsenvaltioille toteuttaa tietyn määrän markkinavalvontaa. Euroopan parlamenttina voisimme pyrkiä ehdottamaan ja katsoa, miten se ottaa sitten ilman siipensä alle. No sitten yhteys tämän paketin ja tuoteturvallisuussääntelyn välillä. Olen tyytyväinen, että tuoteturvallisuusasetusta ei ole vedetty ehdotuksena pois. Se on nyt jumissa neuvon, joita meillä on tuot- lähteisiin liittyen ja varmistaa se, että ne ovat alusta saakka turvallisempia. Jo suunnittelu- ja valmistusvaihe täytyy huomioida. Eli lisää markkinavalvontaa, se on aivan oikea suunta. Toivottavasti te teette. Me pystymme ratkaisemaan tämän aiheen vielä. En... Kiitos. Minustakin on hyvä, että, että asetusta on ehdotettu Muutama kohta ja ehdotus. Nikolaksen sottaus koskee ainoastaan teollisuus- ja tekijänoikeuksia, ei puhuttu ollenkaan turvallisuuskysymyksistä. Olen tehnyt väärennettyjen elektronisten tuotteiden turvallisuuden ja siihen kuuluu vaarallisia elektronisia tuotteita, kuten tukan kuivat, jotka voivat aiheuttaa tullipaloja. Tämä koskee Artikla 61.3 määrää, että rikkomuksen tekijät, jotka uusivat rikkomukset, saavat raskaampia rangaistuksia. Ja on tärkeää, että meillä on torjuntavaikutus. Rikkomuksen tekijät, jotka uusivat rikkomukset, saavat raskaampia rangaistuksia. Ja on tärkeää, että meillä on torjuntavaikutusta. Jordanin suhteen. Olen sitä mieltä. Mä... Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset komissiolle. Muutama seikka. Ensinnäkin se, mitä Kristel Saldemose sanoi julkisten palvelujen leikkauksista ja mitä itsekin huolehtimaan näistä asioista ja sitten myös siihen, että hei huolehtimaan näistä asioista ja sitten myös siihen, että hei, niin sittenhän tässä on ongelma. Toiseksi, kun olette tarkastelleet noudattamatta jättämistä, niin aika järkyttävää, järkyttäviähän nämä tiedot ovat. Puhuitte vaikkapa rakennusalan tuotteista ja muista, niin kun ajatellaan ensi vuoden Euroopan parlamentin ja vaaleja, niin kansalaiset varmasti odottavat meiltä toimia. Se on ihan välttämätöntä. Joten meidän täytyy pohtia, miten tämä voidaan toteuttaa lyhyessä ajassa tehokkaasti ja saada tämä asia tosiaan läpi täällä parlamentissa. Äh, jos onnistumme tässä ja saamme aikaan rakentavan lopputuloksen, niin se on kyllä voitto meille kaikille ja hyödyksi kaikille. Kaiken kaikkiaan on tärkeää viedä tätä pakettia eteenpäin ja tilastotiedot harmonisoiduista standardeista ja vastavuoroista tunnustamisesta ovat kyllä aika näyttäviä, joten on hyvin. Itsekin haluaisin esittää vielä kysymyksen, joka liittyy siihen, mitä Kristel tuossa aiemmin puheenvuorossaan sanoi, vaikkakin minä ehkä tarkastelen asiaa hiukan toiselta kannalta. Nimittäin, miten komissio voi varmistaa sen, että että kansallisten markkinavalvontaviranomaisten toimivallat ovat selkeät, niin kuin Dan tuossa jo totesi puheenvuorossaan, Kristel myös. Meillä on sitten sääntöjä. Eh, meillä on nyt uudet säännöt, jotka koskevat eh, moottoriajoneuvojen eh, tyyppihyväksyntää. Tämä on teknisesti erittäin, erittäin kovasti säännelty ala. Ja nyt sitten näitä toimii tätä toimivaltaa siirretään Euroopan tasolle, mutta kun sitten puhutaan tästä paketista, kun puhutaan tuotelainsäädännöstä, niin ymmärrän kyllä komission ajatuksen, mutta kyllä meidät täytyy varmaan vielä vakuuttaa siitä, että markkinavalvonta laajennetaan kattamaan kaiken tyyppisiä tuotteita ja sellaiset kynnykset, jotka koskevat vaikkapa moottoriajoneuvoja, eivät sitten ole voimassa näillä muilla aloilla. Joten niin kuin Kristelkin kysyi, niin miten Äh, markkinavalvontaviranomaiset äh, sitten päättävät, että mitä niiden täytyy todella testata ja mitä ei. Muita puheenvuoropyyntöjä jäseniltä ei ole, joten nyt komissio. Kiitoksia. Kiitos. Äh, mielestäni tämä oli hyvinkin rohkaiseva puheenvuorokierros. Näen tässä hyvin suuria mahdollisuuksia konsensukseen äh, parlamentin ja meidän välillä. En varmaankaan äh, yksityiskohtaisia vastauksia pystynyt antamaan kaikkiin esitettyihin kysymyksiin, mutta yritän äh, vastata joihinkin kuitenkin, ainakin niihin, mitkä nappasin keskustelusta. Ja esittäkää lisäkysymyksiä, jos ette ole tyytyväisiä vastauksiin. Stefanetsin kysymys siitä, haluammeko Äh, harmonisoida 55-35 äh, enemmän. Jos katsotaan kaikkia tuotteita Euroopassa, 80 prosenttia on alistettu harmonisoinnille ja 20 prosenttia ei. Näin ollen äh, vastavuoroinen tunnustaminen kattaa ne. Tämä on yksi numerotieto joka osoittaa teille, että no niin, 80 prosenttia eli valtava enemmistö tuotteista Euroopassa on alistettu harmonisointilainsäädännölle. Tämä 55-35 sitten on suhde kansallisen kulutuksen ja kaupan määrän välillä, mitä tulee samaan tuotteeseen. Eli vastavuoroisessa tunnustamisessa, jos kansallinen kulutus on 100 prosenttia, ekvivalentti on 35 prosenttia, joka käydään siis rajat ylittävää kauppaa, kun taas harmonisoiduissa tuotteissa 55 prosenttia. Eli 20 prosenttia enemmän rajat ylittävää kauppaa tuotteille, eh, jotka on alistettu harmonisoinnille kuin sellaisille tuotteille, jotka on alistettu vastavuoroiselle tunnustamiselle. Eli minä en kyllä katso, että tästä voidaan tehdä sellaista päätelmää, että me harmonisoisimme kaikki tuotteet Euroopassa. Niin kuin sanoin jo aiemminkin, sofistikoidummat, mitä sofistikoituneempi tuote on, tuote on sitä enemmän harmonisointia, eikä poliittisesti mielestäni ole korrektia todeta, että kaikki mikä lentää harmonisoidaan. Mielestäni tämä ei ole poliittisesti siitä enemmän harmonisointia, eikä poliittisesti mielestäni ole korrektia todeta, että kaikki mikä lentää harmonisoidaan. Mielestäni tämä ei ole poliittisesti. Testit kirjaan ylös, kiitoksia tuesta ja vastaan kuin monet muut ehdotukset, tämä vaikuttaa olevan sellainen, josta hän pitää. Mukava nähdä.